El señor presidente. Puhemies. No, queridas. Hyvät kollegat. Veo con algunas... Olen yllättynyt, että eurokansan edustajia on täällä nyt tällä tässä kyselytunnin vaiheessa suurin piirtein yhtä paljon kuin yö täysistunnossakin. Joka tapauksessa tämä on seuraava esityslistan kohtamme ja nyt sitten siirrymme eh, tähän näihin kysymyksiin. Meillä on hyvin vähän aikaa käytössä. Me toivotamme tietysti tervetulleeksi tänne herra Chastelin, joka puhuu täällä neuvoston puolesta puheenjohtajakauden edustajana. Ensimmäinen kysymys on tullut Bernd Bosseltilta ja se koskettelee ulko- ja puolustuspoliittista identiteettiä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Posseltille. No, perdon. Ei kun siis anteeksi, he, Shastelille antaisin puheenvuoron tähän kirjalliseesti esitettyyn kysymykseen. Merci, monsieur le président. Kiitokset, puhemies. Hyvä puhemies, minä olen iloinen siitä, että saan eh, edusta, vastata puheenjohtajakauden puolesta tälle yleisölle. Tämä ulko- ja puolustuspolitiikka on Haluatteko te siis esittää kysymyksen? Ei, ei. Tämä tapa herra Posselt on aivan selvä. Chastel vastaa kysymykseen, koska kysymys oli tehty kirjallisesti ja sen jälkeen, tämän vastauksen jälkeen saatte esittää jonkun lisäkysymyksen jos näin tahdotte. Nyt annan siis puheenvuoron Chastelille. Hän nyt vastaa tähän kysymykseen, jonka kirjallisesti olet esittänyt. Kiitos puhemies. Niin kuin sanoin, eurooppalainen ulko- ja puolustuspolitiikka on huomattavasti kehittynyt viime aikoina ja siitä on tullut yksi dynaamisimmista aloista Euroopan yhdentymisessä kymmenen vuotta. Turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka on ollut ulkopolitiikan selkeä osa ja yhteisen turvallisuuspolitiikan yhteinen osa ja se, sitä usein kysytäänkin kansainvälisellä tasolla. Unioni on toteuttanut monia eri missioita kaikkialla maailmassa sekä jäsenvaltioiden että neuvoston aloitteesta 24 eri missiota, sotilaallista, siviilimissiota tai sitten sotilaallis-siviilimissiota on ollut kolmella eri maan osassa, Georgiassa, Lähi-idässä, Irakissa, Afganistanissa ja Länsi-Balkanilla ja Somaliassa olemme olleet muun muassa toimimassa. Tämän työn tehtävänä on myös Euroopan unionin näkyvyyden edistäminen tällä alalla ja tämän työn puitteet on määritelty Lissabonin sopimuksessa. Se määritelee myös turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan roolin kokonaisuutenaan. Minä haluaisin herra Posseltille muistuttaa siitä, mitä hän kysymyksessä sanoi. Eli Eurokorps, kuten itse sanoitte, ei kuulu suoraan Euroopan unioniin. Se toimii maakysyis, maaoperaatioissa. Se on syntynyt vuonna 1992 kansainväliselle tasolle. Se on tullut Mitterrandin ja Saksan, kansa, Saksan kanslerin yhteydessä yhteistyöllä toimimaan Bosniassa ja Afganistanissa erityisesti, ja sen tarkoitus on kehittää eh, jäsen, osallistuvien jäsenvaltioiden eh, armeijoiden yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuskysymyksiä. Eh, Ranska, Belgia, Luxemburg, Saksa ja Espanja ovat jäseninä tässä, ja Eurokorps on tietysti avoin muidenkin jäsenvaltioiden liittymiselle ja myös NATO-jäsenten liittymiselle. Belgia haluaa Lissabonin sopimusta tuoda nyt toteutetuksi ja parlamentin ja neuvoston yhteisellä, yhteisessä työssä Tämä on suuri haaste, jotta me saamme turvallisuuspolitiikan toteutettua ja yhteisen puolustuspolitiikan myös. Haluan vakuuttaa teille, että Belgian puheenjohtajakauden aikana näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään yhteisellä sopimuksella parlamentin kanssa ja myös näiden kahden asetuksen muokkaamisesta, jotka liittyvät ulkosuhteisiin, henkilöstöön ja rahoituspuitteisiin. Ja myös eh, Belgian puheenjohtajakauden aikana me olemme ulko- ja puolustuspolitiikassa erityisesti keskittyneet näihin kysymyksiin kysymyksiin ja haluaisinkin viitata Belgian puheenjohtajakauden ohjelmaan. Voitte niitä lukea ja me, me toivomme myös siviilipuolustuksessamme olla saavuttavamme kunnianhimoiset tavoitteemme ja eurooppalaista suunnittelurakennetta luoda ja myös nopean reaktion joukkoja luoda ja kriisin vastaamispuolta kehittää ja siviiliyhteistyötä ja sotilaallista yhteistyötä ja kriisin hallintaa erity, erityisesti. Ja tahdomme eurooppalaista turvallisuusvirastoa ja unionin ja no, Naton välistä strategista kumppanuutta ja yhteistyötä kehittää. Niissä meillä on erityistavoitteita ja erityistarpeita ja meillä on monia monia aloitteita puheenjohtajakautemme aikana ja hyvin monia seminaareja on tarkoitus järjestää myös kapasiteetista ja pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä. Kaikki nämä kysymykset varmasti ovat eurooppalaisten ministereiden, puolustusministereiden keskustelun keskiössä Belgiassa huomenna ja ylihuomenna. Herra Postelt, teillä on nyt puoli minuuttia aikaa esittää lisää kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos. Lyhyesti huomio vain. Herra puheenjohtaja, teidän vastauksenne oli oikein hyvä, mutta teidän kyyninen kommenttinne siitä, että täällä on vain näin vähän ihmisiä paikalla ei ollut paikallaan. Minulla on tähän lisäkysymys. Aikooko Belgia suunnitella aloitetta, jolla varmistetaan, että yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa voidaan kehittää edelleen? Meillähän on keskustelu äh, Bundeswehrin uudistamisesta Saksassa. Belgia on kovassa Euroopan ytimessä ja se ehkä harkitsee samanlaista. Kiitos Posselt. Nyt Chastel voi vastata tähän lisäkysymykseen, jonka herra sitten. Monsieur Hyvä puhemies, minä haluaisin muistuttaa kunnianarvoiselle jäsenelle juuri siitä, että minä jo sanoin, että Belgian puheenjohtajakauden ohjelmassa on hyvinkin monia teemoja ja tavoitteita vahvistaa yhteistyötä erityisesti puolustuskysymyksissä. Ja Belgia on ryhtynyt moniin aloiteisiin puheenjohtajakautensa aikana ja järjestää monia seminaareja ja pohdintakeskusteluja juuri näistä kapasiteettikysymyksistä ja voin ainoastaan viitata eh, näihin tähän nykytilanteeseen ja siihen keskusteluun, jota eh, sitten puolustusministerit eh, huomenissa ja ylihuomenna käyvät puolust- epävirallisessa puolustusviranon neuvostossa Gentissä. Kiitokset, kiitos Chastel. Ja herra Zemke ilmeisesti haluaa esittää tähän lisäkysymyksen. Asetuksessa, työjärjestyksessä tähän on mahdollisuus. Kyllä minä haluaisin kysyä siitä, että ministeri sanoi, että puolustusministerin epävirallinen kokous pidetään muutaman päivän kuluttua. Kysymykseni kuuluu, Euroopan unionissa on taistelujoukkoja perustettu ja tällä hetkellä ne ovat olemassa vain paperilla. Keskusteluissa, joita pidetään tulevina päivinä, keskustellaanko tästä asiasta vai onko se edelleenkin fiktiota vai tuleeko meille oikeita taistelujoukkoja? Kiitokset Zemke ja nyt sitten herra Chastel. Voitteko vastata herra Zemken esittämään kysymykseen? Tähän lisäkysymykseen aika tavalla samanlainen vastaus kuin edelliseenkin. Totta kai me haluamme ottaa mahdollisimman paljon mm, ruohonjuuritason operatiivisuutta tähän mukaan. Ja tuossa epävirallisessa ministeri, puolustusministerikokouksessa tämä erityisasia varmasti tulee esille. Ja me tulevien päivien aikana saamme sitten tietää, mitä tapahtuu tuon epävirallisen puolustusministerikokouksen jälkeen. Varmasti asiasta osa haluaa viedä, asiaa osa haluaa viedä viedä eteenpäin. Kiitokset. Kiitokset ministerille Posseltille. Haluaisin huomauttaa, että minä kyllä ymmärrän, että tämä ministerin ystävällinen vastaus kattaa sen kysymyksen, jotka esititte. Tämä kysymyksenne on äärimmäisen kiinnostava ja vastaus oli myös hyvin mielenkiintoinen. Ja on kovasti ikävää, olen tässä samaa mieltä herra Posse, teidän kanssanne, että, su, että suurempi osa kansanedu, eurokansanedustajista ei ole paikalla kuulemassa näitä kiinnostavia kysymyksiä ja näitä neuvoston kiinnostavia vastauksia. Kiitokset kuitenkin kaikille läsnä oleville. Ja seuraava kysymys on sitten tämä numero kaksi. Se on tullut Merit Mäkinesiltä. Ja kysymys kolme, Papa Nikolaun kysymys. Molemmat niistä on poistettu. Kirjo, niiden esittäjät ovat vetäneet nämä kysymyksensä pois ja sen takia siirrymme kysymykseen numero neljä, jonka on esittänyt Blinkevichiute. Ja tässä kysy, kyse on köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä. Annan puheenvuoron ro, herra Shasterille vastata. Hän voi vastata nyt tähän kysymykseen. Merci, monsieur le président. Le... Puhemies, kiitos. Tämä 18 kuukauden ohjelma, jota belgialais, espanjalais, unkarilainen trio johtaa, ähm, toteaa, että köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen on keskeinen tavoite. Työttömy- työttömiin, köyhiin lapsiin, äh, köyhiin työntekijöihin sekä yksi yhden vanhemman perheisiin on keskityttävä. Eurooppa 2020 strategia, joka hyväksyttiin, päätettiin Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa, hyväksyi myös tavoitteen edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja köyhyyden vähentämistä rajoittamalla äh, se siihen, että 20 miljoonaa pääsisi köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä. Toinen tavoite on, että naiset, naisten ja miesten äh, aktiivisuus työmarkkinoilla nousisi 75 prosenttiin ja että koulupudokkaiden määrä vähenisi. Meillä on neljä temaattista prioriteettia, kun torjumme köyhyyttä. Vähimmäistulo, sosiaalinen suoja, asuminen, kodittomien äh, asunnon saaminen ja se, että köyhässä asemassa olevat ihmiset pääsisivät pois tilanteesta ja että syrjäytyminen, sosiaalinen syrjäytyminen saataisiin pois. Me pyrimme syventämään keskustelua vähimmäispalkasta, kun meillä on mm, sosiaalisen syrjäytymisen pyörän pöydän keskustelu 18-19 lokakuuta. Jokaisessa maassa pitäisi olla tällainen vähimmäispalkka, joka takaisi kohtuulliset elinolot. Puheenjohtajavaltio pyrkii myös edistämään Euroopan tasolla sitä, kuinka tärkeää hyvä hallintotapa on, joka takaa sen, että ihmiset voivat osallistua työmarkkinoille, jotta kaikki saisivat oikeuden asuntoon. Belgia pyrkii keskittämään huomionsa siihen, että 8-9 tai joulukuuta pidetään asumiseen liittyvä erityinen konferenssi. Lisäksi lasten köyhyyteen liittyvä keskustelu on tärkeää ja nyt on pidetty jo konferenssi 2. ja 3. syyskuuta ja Belgia puheenjohtajavaltiona 16-17 joulukuuta päättää eurooppalaisen köyhyyden torjunnan ja syrjäytymisen vuoden pyrkien ottamaan opikseen siitä tulevaisuudelle. Kiitos. Eh, Kiitokset ministeri. Lisäkysymys. Teillä on 30 sekuntia aikaa. Hyvä puhemies. Kiitoksia tästä hyvin kattavasta vastauksesta. Ymmärrän toki hyvin, että jäsenvaltioiden täytyy taistella köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Ja toivotankin Belgian puheenjohtajavaltiolle kovasti menestystä ja kaikkea hyvää. Ja myöskin, että jäsenvaltiot tekevät päätöksen minimisosiaalitasosta ja myöskin tuloista? Mitä mieltä olette avoimesta koordinointimenettelystä? Onko se tehokas, kun taistellaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan? Kiitokset sitten Chastel, olkaa hyvä, voitte vastata tähän kysymykseen. Alors, si ma mémoire est bonne... Niin, puhemies, kaksi viikkoa sitten tässä samassa talossa, samassa keskustelussa vastasin tähän kysymykseen, jos oikein muistan, ja juuri puhuin siitä, että tämä menettelytapa voi totisesti tuoda tuloksia, konkreettisia tuloksia, ja minä ainoastaan haluaisin toistaa juuri sen, mitä sanoin kaksi viikkoa sitten. Gracias. Kiitokset. Hyvä ministeri. Seuraava kysymys on Kalgerin esittämä ja tämä käsittelee parannettuja tiede- ja kalastuskumppanusopimuksia. Olkaa hyvä. Chastel, voitte vastata tähän kysymykseen. Le colloque euh, intitulé Niin, tämä kolokviumin nimi on parannetut tiede- ja kalastuskumppanuussopimukset toimintalinjan perustana. Ja tämä kolokvium järjestetään 90. päivä marraskuussa Ostendessa, Belgiassa. E, tiedätte, tietänette, että se on Belgian rannikko, Belgian rannikko, rannikkokaupunki, ja me olemme kutsuneet mukaan myös parlamentin 15. päivää. Tätä kuuta olette saanut käsittääkseni kutsun tähän ja tähän symposiumiin, ja siellä me puhumme ja mietimme tätä uutta kalastuspolitiikan uudistusta, yhteistä politiikkaamme joka pitäisi saada aikaiseksi vuoden 2013 alusta. Tiete, tiedemiehet ja kalastusalan edustajat ovat erilaiseen kantaan päässeet kalastus, kalakantakysymyksissä ja ympäristökysymyksissä, joten symposiumin tarkoituksena on erityisesti keskustella näistä eroista ja pyrkiä löytämään hyviä käytänteitä. Me haluamme julkaista keskustelu, avata keskustelun viidestä tärkeästä kysymyksestä kalakantojen arviointi, arviointi ja sitten poisheiton, kala, kalastuksen poisheiton vähentäminen ja kalastusteollisuuden kehittäminen ja konsultointiprosessin kehittäminen ja vielä viidenneksi kansallisen tason hallinnointi. Tämä, tätä keskustelua sitten seuraa maatalousneuvostokeskustelu ja kalastusneuvostokeskustelu marraskuussa neuvostossa ja siinä pitäisi sitten pystyä symposiumin pohjalta tekemään oikeat johtopäätökset. Kiitokset ministeri ja nyt herra Kallaker, teillä on 30 sekuntia minuuttia aikaa esittää lisäkysymys. Uh, Kiitoksia puhemies. Haluan onnitella ministeriä siitä, että hän on järjestänyt tämän tärkeän konfer- konferenssin, että tiedemiehet ja ö, kalastussektori tässä pääsevät yhden, yhteen, saman pöydän ääreen. Ja, ja mielestäni on hyvä, että tässä painotetaan tiettyjä asioita, esimerkiksi, että kalastajat voivat saada kompensaatiota ja kun nyt sitten tämä liittyy näihin neljään muuhun asiaan, jotka on otettu esille, niin ehdottaisinkin ministerille, että tarkastelisitte näitä pieniä aluksia, jotka ovat alle 15 metrin mittaisia, joiden tarkoituksena on tarjota elinkeino kalastajille ja että ne eivät vaikuta tähän hyvin tärkeään elinkeinoon. Kiitokset ja nyt Chastel voitte vastata Gallagherin lisäkysymyksen. Niin, kiitän kovasti tätä jäsen Kalkeria tästä lisäkysymyksestä ja vien tämän kysymyksen sitten sille ministerille, joka symposiumia aikanaan johtaa. Kiitos. Kiitokset. Seuraava kysymyksen on esittänyt Brian Crowley. Se koskettelee Kroatian liittymisneuvotteluita. Kysymyksen esittäjä on poissa. Ja Kalaker on vastuussa tästä kysymyksestä, mutta anna ministeri Shastelille puheenvuoron. Hän voi vastata. Kiitos puhemies. Neuvosto on kirjannut ylös mm, tulokset Kroatian neuvottel- liittymisneuvotteluista. Neuvottelut ovat päässeet kovasti hyvin eteenpäin ja ovat loppuvaiheessaan. Unioni on ilahtunut siitä, miten suuresti Kroatia on edistynyt omissa pyrkimyksissään tämän vuoden aikana ja pyrkinyt täyttämään ne arviointikriteerit, joita siltä vaaditaan. Tällä erää näyttää siltä, että 33-35 kappaleesta on pystytty nyt jo käsittelemään loppuun asti ja näyttäisi siltä, että Kroatia, joka on kovasti päässyt uudistuksissaan eteenpäin eri toten näissä peruskysymyksissä, kuten oikeusasioissa, julkisessa hallinnossa, korruption torjunnassa, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, vähemmistöjen kunnioittamisessa ja pakolaisten palauttamisessa ja sotaoikeuskysymyksissä, samoin kuin talouskysymyksissä, ovat osoittaneet selvää vakuuttavaa edistystä Kroatian suunnalta. Ja Belgian puheenjohtajakauden aikana työohjelman mukaisesti on haluttu auttaa Kroatiaa edelleenkin, jotta päästäisiin entistä paremmin eteenpäin ja näin saataisiin mitä enemmän kappaleita neuvotteluissa päätökseen mitä pikimmin. Ja toivomme Kroatian toteuttavan juuri nämä uudistukset, joista, jotka liittyvät aihepiireihin, jotka äsken mainitsin. Ja näin sitten mitä pikimmin ja aiemmin sovitussa aikataulussa päästäisiin eteenpäin. Ja näin sitten ähm, nuo aikamäärät tähän asti ovat tulleet täytetyiksi Kroatian puolelta. Seuraavaksi keskustelemme kahdeksannesta kappaleesta kilpailupolitiikasta ja yhdestä toista, eli äh, maatalouspolitiikasta kappaleesta 13, joka koskettelee maataloutta, ja sitten 22, joka koskettelee kohesiopolitiikkaa, ja 23 perusoikeuksia, ja sitten 24, joka koskettelee turvallisuus- ja oikeuskysymyksiä, ympäristökysymyksiä, 20 36 ja sitten vielä nämä talousarvio- ja rahoituskysymykset äh, kappaleessa 33. Nyt äh, kolme näistä kappaleista on neuvoston pöydällä, erityisesti äh, pääomien vapaaliikkuvuus kappale 4, liikennepolitiikka kappale 14 ja sitten toimielinkysymykset, joka koskettelee kappaletta 11 ja sitten kappale 35, joka koskettelee muita asioita, joka käsitellään sitten ihan lopuksi myöhemmin, mutta nämä muut asiat ovat hyvällä, hyvällä mallilla mallilla. Kiitokset. te voitte nyt esittää lisäkysymyksen. Kiitos puhemies. Haluan kiittää ministeriä hän hyvin kattavasta vastauksestaan ja haluaisin kysyä häneltä, jos hän voisi kertoa minulle, jos tieto, hänellä nyt ei tietoa vielä ole tästä, kun neuvottelut ovat päättyneet ja päätös täytyy tehdä, niin tehdäänkö tämä päätös yksinään Kroatian parlamentin taholta vai onko tämä mahdollisuus Eh, Kroatian kansalaisille esimerkiksi eh, tästä päättää äänestyksen kautta. Kiitoksia. Kiitokset Kalaker. Hyvä ministeri, voitte vastata tähän lisäkysymykseen. Niin tosiaankin meidän täytyy sitten arvioida, miten Kroatia on päässyt eteenpäin näissä asioissa aikataulusta. Nyt en sen enempää voi sanoa. Se liittyy sitten Kroatian omiin ansioihin toteutuksessa ja täytäntöönpanossa, mutta periaatteessa tämä koko järjestely on mennyt eteenpäin ja minä olen käynyt Kroatian äh, ministerin kanssa asiasta keskustelua ja Kroatian kansan pitäisi kyllä käsittää, käsitykseni mukaan esittää oma kantansa liittymisestä unioniin. Kiitokset. Ja nyt Zemke haluaa esittää lisäkysymyksen tähän. Olkaa hyvä. Työjärjestyksen mukaan teillä on siihen oikeus. Kiitos. Tästä haluaisin esittää kysymyksen, joka on minulle hyvin tärkeä. Sanoitte ministeri, että 35 luvusta 33 on avattu neuvotteluille ja puhuitte edistyksestä näiden kappaleiden osalta. Minulla on toinen kysymys. Mitä kappaleita ette olette avo, av, aloittaneet vielä neuvot, avanneet neuvotteluille? Tämä on avainkysymys. Kiitos. Kiitokset äh, ministeri Chastel. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies minulla ei ole tästä juurikaan mitään käsitystä ja vastaan tähän kysymykseen kirjallisesti, koska en muista ihan ulkoa näitä kaikkia kappaleita, jotka on väliaikaisesti päästy loppuun asti ja jotka vielä ovat auki ja nämä, jotka vielä täytyy käsitellä uudelleen. Ja minä luulin, että vastauksessa, niin äskeisessä vastauksessa niin jo luettelin nämä kaikki kappaleet. Jos täällä nyt on sitten kaksi, joita ei vielä ole avattu, niin tarkastan tämän ja vastaan tähän kirjallisesti. Kiitokset Chastel. Zemke varmasti on kovasti ilahtunut, jos hän saa tästä kirjallisen vastauksen, mitä, pikapuoli, mitä pikimmin. Nyt siirrymme sitten kysymykseen seitsemän, Marian Harkinin kysymykseen. Se koskettelee väestörakennetta, rakennetta ja omaishoitajia. Ministeri, olkaa hyvä, voitte vastata tähän Harkinin esittämään kysymykseen. Monsieur le Président, Hyvä puhemies kansanedustaja otti hyvin huolestuttavan kysymyksen esille, koska tämä on hyvin vaikea kysymys nyt talouskriisin aikana ja neuvosto on kovasti huolissaan ihmisistä, niistä henkilöistä, jotka tekevät tällaista vapaaehtoista työtä ja joka estää heidän osallistumisensa muuhun, muuhun työhön ja työmarkkinoiden elämään. Tämä vapaaehtoisuus, kauden jälkeinen työmarkkinoille pääsy on tietysti ongelma ja neuvosto on pohtinut tätä ongelmaa tietyt henkilöt ovat siis keskeyttäneet työuransa hoitaakseen omaisiaan ja tästä ei kaikissa valtioissa makseta mitään palkkiota ja se vaikuttaa myös tietysti eläkejärjestelmään. Direktiiviä täytyy käydä katsomaan, katsomaan läpi uudelleen. Tätä on käsitelty myös muun muassa vanhempainvapaa direktiivin yhteydessä ja näin työntekijän on, työntekijällä on oikeus saada sama työpaikka kuin ennen työnsä keskeyttämistä tai vastaava työ työpaikka. Tämä on olemassa direktiivissä. Tietysti ammatti, ammattiliittojen edustajia on kuultu uuden vanhempainvapaan määrittelyssä ja neuvosto on keskittänyt huomionsa nyt siihen, miten mui, perheen, muihin perheenjäsenten hoitaminen tähän linkittyisi ja neuvosto on miettinyt myös miesten ja naisten eroavaisuuksia näissä kysymyksissä. Monta kertaa juuri tämä hoitopuoli siirtyy naisten harteille yhteiskunnassa ja myös perheissä. Pekingin toimintasuunnitelman puolelta vuonna 1997 komissio on hyväksynyt omat tietyt indikaattorinsa naistiin kohdistuvan köyhyyden vähentämiseksi ja neuvosto aikoo palata tähän tärkeään kysymykseen päätöslauselmissansa. Neuvosto on huomauttanut, että palkaton omaishoitajatyö on tietysti vapaaehtoinen oma henkilökohtainen päätös, mutta se vaikuttaa sitten työuran keskeytymiseen ja se vaikuttaa suoraan naisten elämään, heidän sosiaaliturvaansa, heidän tulotasoonsa ja myös omaan eläketasoonsa Ja näin naiset sitten joutuvat nautti, no, nauttimaan paljon huonompaa eläkettä kuin monet muut ihmiset, jotka ovat voineet tehdä työtään keskeyttä, keskeytyksettä. Ja nyt tässä täytyy pohtia erityisesti miesten ja naisten välistä tasa-arvoa näissä kysymyksissä, samoin kuin lasten päivähoitokysymystä ja muuta muiden omaisten hoitokysymystä. Ja erityisesti tämä täytyy pitää mielessä, kun kansalaiset jatkuvasti vanhenevat ja, ja vanhenevat myös erityisesti tulevaisuudesta entistä enemmän ja vaikuttaa entistä enemmän tähän työllisyyskysymykseen. Sehän tämä työllisyys- ja kasvukysymyshän on hyväksytty marraskuussa 2009 neuvostossa neuvostossa. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös väestörakenteen muutos, joka vaikuttaa suoraan naisten työllistymiseen ja eh, sitten eh, huolettavien, määr, huolettavien määrän vaikutukseen naisten työllisyyteen. Meidän täytyy pyrkiä eh, toimimaan siten, että sekä naiset että miehet pystyisivät paremmin yhdistämään työn, työelämän ja perheelämän. Kiitokset. Ja sitten Rova Harkin voitte esittää 30 sekunnin minuutin ajan lisäkysymyksen. Thank you, minister. Kiitoksia ministeri hyvin kattavasta vastauksesta. Ne on selvää, että neuvosto ottaa tämän asian hyvin vakavasti ja olen kiinnostunut kuulemaan siitä, että kun ajattelette esimerkiksi näitä perhevapaita, että samat standardit pätevät sellaisiin myöskin, jos haluat palata töihin takaisin ja puhutte myöskin sukupuolitekijöistä. tekijöistä monet nuoret ihmiset joutuvat omaishoitajaksi ja se usein myöskin unohdetaan. Myöskin puhuitte henkilökohtaisesta valinnasta. Ihmiset haluavat valita sen, että menevätkö töihin vai jäävätkö omaishoitajaksi. Niin on, on hienoa, että myöskin ajattelette tätä eläkeasiaa, koska useinhan ihmiset Äh, sitten menettävät osan palkastaan, eivätkä voi myöskään sitten äh, maksaa tästä ja myöskin sitten menettävät eläke, eläkkeestään, joten tässä ehkä sitten neuvosto voisi myöskin tehdä suosituksia jäsenvaltioille. Kiitos. Kiitokset Harkin herra Chastel. Te voitte nyt vastata tähän lisäkysymykseen. Monsieur le Président, Puhemies, tässä jäsen otti esille yhden vastaukseni kohdista ja olen samaa mieltä. Tosiaan kaikki ne, jotka valitsevat tämän elämänpolun, heitä ei tulisi rangaista erityisesti uran loppuvaiheessa, kun heidän pitää voida hyötyä eläkkeestä ja tähän juuri neuvosto pyrkii. Kiitokset ministeri. Seuraava kysymys on tullut Zivkalta. Hän ei ole paikalla. Ja herra Valensa hoitaa tätä kysymystä ja tässä puhutaan Al-Aqsa televisiokanavasta. Herra ministeri, olkaa hyvä, voitte vastata. 10. maaliskuuta 2010 neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet direktiivin 2010-13 audiovisuaalisista palveluista, jossa luodaan oikeudellinen kehys televisio lähetyksille ja muille medioille. Artikla 6 tässä direktiivissä toteaa, että jäsenvaltiot valvovat sopivilla toimenpiteillä, että audiovisuaaliset palvelut, niiden palvelujen tarjoajat eivät mitenkään pyri lisäämään kansallisuuteen, rotuun, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun mm, johtavaa syrjintää Tietenkin nämä näitä asioita on valvottava. Artiklan 2 mukaan jäsenvaltio on myös toimivaltainen niiden ohjelmien osalta, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolella, jos ne käyttävät satelliittikapasiteettia, joka on jäsenvaltion hallinnassa. Erityisessä tapauksessa, jonka parlamentin edustaja otti esille, komissio on tehnyt asian tiettäväksi Ranskan viranomaiselle CSAlle, joka tällä hetkellä tutkii asiaa, eli ministerineuvoston toimivallassa ei ole kommentoida tämän tutkinnan meneillänoloa. Kiitokset Chastel. Voitte esittää tähän nyt lisäkysymyksen. Dziękuję przewodniczący. No, nie zgadzam się z... Kiitoksia puhemies en ole samaa mieltä vastauksenne loppuosan kanssa, koska tämä on kyllä komission ja neuvoston valtuuksissa kiinnittää huomiota tällaiseen jatkuvaan, jatkuviin kielteisiin trendeihin tämän satelliittipalveluyhtiön toimissa, koska nyt ei vielä siis nythän tällä hetkellä he kiertävät lainsäädäntöä tällä ja tämä hän todellakin osoittaa sen huolenaiheemme, että mitä meidän tulisi tehdä, jotta tämä piiloleikki voitaisiin lopettaa. Kiitoksia. Kiitokset ja Chastel voitte vastata. Olen osittain samaa mieltä tästä tulkinnasta. Jäsenvaltioiden vastuulla on toimenpana direktiiviä. Neuvosto on yhdessä lainsäätäjä neuvoston kanssa ja on luonut juridisen kehyksen, eli tämän direktiivin, ja näin ollen jäsenvaltioiden äh, käsissä on komission valvonnassa toteuttaa tätä direktiiviä. Kiitokset äh, ministeri Chastel. Nyt siirrymme eteenpäin. Kysymys 9 ja kysymys 10. Yhdeksännen esittäjä on Tsikau, hän ei ole paikalla. Taravera esittää hänen kysymyksensä ja kysymys kymmenen Keliltä. Molemmat näistä kysymyksistä käsitykseni mukaan on vedetty pois, joten siirrymme sitten kysymykseen numero 11 Kysymyksen esittäjä on Ole Schmidt. Hän tämä esittää kysymyksen romanivähemmistön asemasta Euroopassa ja kansalaisten vapaus, vapaasta liikkuvuudesta. Äh, Chastel, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Toisen romanivähemmistön kokouksen jälkeen huhtikuussa neuvosto 8. ja 9. kesäkuuta on hyväksynyt omassa päätöslauselmansa linkittääkseen ja yhtenäistääkseen romanivähemmistön muuhun väestöön. Suuri osa osa romanivähemmistöstä joutuu kärsimään valtavasta syrjinnästä ja on joutunut mm, opiskeluissa, asuntokysymyksissä kärsimään kovasti, ei pääse työmarkkinoille helposti ja joutuu myös kärsimään terveydellisistä ongelmista. Komissio on neuvostoja ja parlamenttia samoin kuin jäsenvaltiota pyytänyt toimimaan siten, että romanivähemmistö voitaisiin integroida muuhun yhteiskuntaan. Tästä on olemassa tiettyjä suosituksia, unionin suosituksia, joissa taataan se, että näitä nyky, nykyisin olemassa olevia välineitä voitaisiin käyttää paremmin heidän hyväkseen. Neuvosto tahtoo myös aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan osallistumista osallist, tarkkailla tähän työhön ja myös romanivähemmistön itse osallistumista tähän työhön. Tukholman neuvostossa 2009 joulukuussa erityisesti mainitaan romanivähemmistön epätyydyttävä rooli ja toivotaan heidän ja kaikkien muiden muidenkin haavoittuvien jäsenryhmien ryhmien mukaan ottamista yhteiskunnan täyteen toimintaan. Ja tässä romanivähemmistöstä käydään keskustelua ja huippukokouksessa 16. syyskuuta lounaalla on keskusteltu viimeksi ja neuvoston puheenjohtaja on havainnut, että tästä on selvää konsensusta olemassa ja jäsenvaltio, jäsenvaltioiden täytyy oikeuksia noudattaa ja niillä on velvollisuus noudattaa kaikkia oikeuksia omalla, oman valtionsa alueella. Ja seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa juuri romanivähemmistön integrointikysymys tulee uudelleen esiin keskusteluissa. Belgian puheenjohtajakauden aikana on nimenomaan toivottu siitä, että romanivähemmistön integroiminen otettaisiin 21. päivä lokakuuta EPSCO-neuvoston listalle neuvostossa ei kuitenkaan ole tarkoitus keskustella eh, syyskuun alussa järjestetyssä Pariisissa järjestetyssä romani, eh, epävirallisessa romanikeskustelussa eh, kokouksessa. Kiitokset. Kiitokset Shastel ja herra Schmidt. Te haluatte käsittääkseni esittää 30 sekunnin lisäkysymyksen. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, kiitos vastauksesta. Herra ministeri, ja 27 puheenjoht- äh, valtiota äh, teillä on nyt tarve reagoida hyvin nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on tuskallinen tilanne äh, eurooppalaisille romanien tilanne viime vuosina on osoittanut, kuinka vaikeaa se on, jos meidän pitää ratkaista tämä ongelma, niin jäsenvaltioiden pitää ottaa vastuu. Bury Me Standing on erään eurooppalaisen kirjoittama kirja aiheesta. Hyvä ministeri, hyvät kollegat, minä haluan varmistaa, että te neuvostossa yhdessä komission kanssa perustatte totuuskomission siitä, mitä on tapahtunut Euroopan historiassa romaneille. Minusta on välttämätöntä, kohdata kasvokkain Euroopan historia, koska muuten me emme voi uskottavasti jatkaa elämäämme. Kiitos. Yes. Kiitokset äh, Schmidt. 30 sekuntia kyllä ovat oikeastaan paljon pidemmät kuin meidän, minun kelloni, mutta joka tapauksessa Chastel, voit nyt vastata tähän kysymykseen. Niin toisaalta olen kyllä kirjannut tämän ajatuksen ylös, tutkailla uudelleen tätä, näitä taustoja, ymmärtääksemme tätä ongelmakenttää paljon paremmin. Ja toisaalta viimeisten viikkojen aikana on kovasti keskusteltu juuri romanivähemmistön kysymyksistä ja erityisesti mietitty sitä, miten, mitä neuvosto odottaa komissiolta. Komissiolta odotetaan selvää arviota tästä ajankohtaisesta keskustelusta ja näin siis neuvostolle itselleen ei kuulu yksistään päättää tästä tilanteesta, vaan pikemminkin komission velvoitteena on kertoa, katsoa, onko, neuvosto, onko neuvoston ja parlamentin yhteydessä hyväksyviä asetuksia ja direktiivejä sovellettu oikein. Kiitokset. Ja sitten kysymys 12. Kratsat Sakarapulon kysymys. Sisämarkkinoiden kehitys ja digitaaliset markkinat on vedetty pois. Siirrymme kysymykseen numero 13, Jim Hickingsin kysymykseen lapsikaupasta. Señor Sastel, tiene usted la palabra. Olkaa hyvä, Tämänhetkinen lainsäädäntö, jolla torjutaan ihmiskauppaa, perustuu neuvoston puitepäätökseen vuodelta 2002 ihmiskaupan vastaisista toimista. Jäsenvaltiot velvoitetaan tekemään rangaistavaksi kaikki ihmiskauppaan liittyvät toimet, seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö. Direktiiviehdotuksessa jossa pyritään vahvistamaan uhrien suojelua sekä toinen direktiivi, ehdotus, jossa puhutaan nimenomaan lapsiin kohdistuvasta äh, väkivallasta ja pedopornografiasta sekä lasten seksuaalista hyväksikäytöstä. Näissä direktiiveissä pyritään luomaan suojelutoimenpiteitä jotka joutuvat lapsikaupan uhreiksi. Nämä sisältävät myös määräyksiä, jossa on mahdollista rangaista Euroopan ulkopuolella tapahtuneita rikoksia sekä sääntöjä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään näitä rikkomuksia. Tukholman ohjelman pohjalta kiinnitetään erityisesti huomiota lapsiin, jotka ovat erityisen herkässä ja haavoittuvassa asemassa, erityisesti lapset, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi sekä lapsikaupan kohteeksi joutuneet myös maahanmuuttopolitiikassa on tähän liittyviä toimenpiteitä. Komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman yksin maahan tulleille lapsille, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti lasten asemaan, eh, heidän vastaanottamiseen, kestävien ratkaisujen löytämiseen ja neuvoston päätelmissä, jotka hyväksyttiin kesäkuussa 2010, pyydettiin jäsenvaltiota vahvistamaan toimenpiteitä, jotka koskevat yksin maahan tulleita lapsia, jotka ovat lapsikaupan uhreja, ja että heidät annetaan toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida tarkkaa määrää lapsia, jotka joutuvat lapsikaupan uhreiksi tai lapsia, jotka tulevat laittomasti Euroopan unionin alueelle, johtuu se sitten lapsikaupasta tai ei. Se, että objektiivisia tilastotietoja ei ole saatavissa, neuvosto on hyväksynyt päätelmissään kesäkuussa 2010 joka luo kansallisten epävirallisten raportoijien verkoston lapsikauppa-asioissa. Tämä verkosto, jonka pitäisi toimia kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihdossa lapsikaupan torjumisessa Euroopan tasolla, luotiin silloin ja sitten suunta antava asiakirja ihmiskaupan torjumisesta hyväksyttiin marraskuussa 2009 ja käsittelee myös tätä asiaa, nimittäin lapsikauppaa niiltä osin, kuin puhutaan tietyistä jäsenvaltioista. Ei ole neuvoston eh, käsissä ottaa kantaa yksittäistapauksiin tässä asiassa. Kiitokset. Higgins, haluatte esittää lisäkysymyksen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puhemies. Me kaikki olemme varmasti sata mieltä, että Tietysti ihmiskauppa on hirvittävä rikos, rikos, mutta kun ajatellaan aikuisten ihmiskauppaa, niin se on jo huono asia, mutta totta kai lapsikauppa on vielä pahempi asia, kun ajattelen omaa maata, niin meillä on tämä 2002 lainsäädäntö. Ekpäsin mietintö liittyen Irlannin tilanteeseen on ollut hirvittävä. 441 lasta on kadonnut. Me tarvitsemme tehokkaan verkoston, joka pystyy poistamaan ihmiskaupan kerta kaikkiaan. Meidän täytyy todellakin ryhtyä toimiin. Ja hienoa, että neuvosto on todellakin päättänyt ryhtyä toimiin tässä asiassa. Kiitokset Higgins. Shastel, voisitteko vastata tähän Higginsin lisäkysymykseen? Kiitokset tästä edustajan äh, kiitoksen sanoista. Meidän suuntaamme äh, uhrien tuki on tärkeä osa direktiiviehdotuksessa, kun ihmiskauppaa torjutaan. Ja neuvosto tekee kaikkensa, jotta se pitäisi esityslistalla tämän tehokkaan verkoston, jotta saataisiin vakuutettua jäsenvaltioiden viranomaiset analysoimaan hyvät käytänteet siellä, missä niitä käytetään ja kaikki säännöt tällä alalla. Kiitokset Chastel. Kysymys numero 14, joka on tullut Lajam Airboardilta Euroopan työpaikkoja synnyttävistä toimenpiteistä. Sen esittää Kallager. Hän taitaa nyt saada ennätyksen, kun hän saa esitellä kaikki mahdolliset kysymykset täällä tänään, tämän illan aikana. Mutta Chastel voi nyt vastata tähän kysymykseen. Monsieur Gallagher, un grand merci pour... Kalaker, kiitokset siitä, että nyt voin esittää vastauksen tähän tärkeään kysymykseen. Jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia tietysti määrittelemään kansallista politiikkaa työllisyyskysymyksiin työmarkkinatilanne on valtiosta toiseen kovasti erilainen ja näin sitten toimetkin poikkeavat toinen toisistaan työmarkkinoiden yhteisten ja globaalien tavoitteiden mm, saavuttamiseksi Euroopan unionissa. Näitä, näitä toimia koordinoidaan yhteisen työllisyysstrategian pohjalta. Meillä on olemassa selvät suuntaviivat tätä työllisyyttä varten ja jäsenvaltioiden toimia varten. Kesäkuussa 2010 neuvosto neuvosto, Euroopan neuvosto on määritellyt nämä yleislinjat talous- ja työllisyyspolitiikalle ja se on hyvin tärkeä väline eurooppalaisen 2020 strategian aikaan saamiseksi ja toteuttamiseksi. Parlamentti on esittänyt tästä omat, asians, omat mielenkiintoisensa 8. syyskuuta tänä vuonna ja niitä käsitellään parla- neuvostossa seuraavassa EPSCO-neuvostossa 21. lokakuuta. Nämä, näissä toiminta, toimintalinjoissa joissa huomautetaan, että jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin täytyy ryhtyä toimiin kestävän, järkevän ja mukaan ottavan työllisyyspolitiikan kehittääksemme kehittääksemme ja erityisesti keskitytään niihin henkilöihin, joita, äh, jotka ovat aliedustettuina, siirtola, lailliset siirtolaiset, äh, äh, lähellä eläkeikää olevat ja niin poispäin. Ja näin pyritään myös parantamaan työn laatua ja keskittymään myös työn tarjonnan ja työn, työn, ähm, työntekijöiden tarjonnan kohtaamiseen ja pyritään myös edistämään elinikäistä oppimista ja yrittäjää yrittäjä henkeä ja pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia. Ja tähän voidaan käyttää sitten erityisesti eurooppalaisia varoja, varsinkin sosiaalirahastoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin parhaiten täytyisi pyrkiä takaamaan kaikille unionin kansalaisille mahdollisuus päästä työmarkkinoille ja erityisesti keskittyä epäsuotuisiin alueisiin. Ja tässä keskustellaan, näistä keskustellaan vuosittain neuvostossa komission tietojen pohjalta ja pohditaan näitä näiden työllisyyssuuntaviivojen ja suositusten toteuttamista. Viimeisin tiedonanto 2009-2010 viime vuoden keväältä antaa selkeän taulukon niistä toimista, joita eri jäsenvaltiot ovat käyttäneet työllisyystilanteen parantaakseen, työllisyystilannetta parantaaksensa ja erityisesti siitä selviää se, mitä on tehty naisten ja nuorten mm, työllisyystilanteen parantamiseen ja erityisesti halutaan kehittää vihreitä työpaikkoja ja halutaan myös uudistaa teollisuutta ja e, tämä liittyy eurooppalaiseen strategiaan ja sen linkittämiseen kansainvälisiin tavoitteisiin. Työllisyyspolitiikan tehokkuus on hyvin merkittävä tulevaisuuden tavoitteemme. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten herra Kallager, lisäkysymyksenne. Uh, niin puhemies, haluaisin kiittää herra Aylwardin nimissä tästä vastauksesta nämä suunnitelmat ovat aika järkevät. Mielestäni työpaikkoja voidaan kuitenkin luoda lyhyellä aikavälillä. Eurooppa ei, tai sen tulisi luoda 1,05 miljoonaa työpaikkaa lyhyellä aikavälillä, koska tässä byrokratia on aivan liikaa, kun ajatellaan pk-yrityksiä ja puhuitte myöskin kansallisista toimista, mutta muistatte varmasti että kun Barroso puhui unionin tilasta, hän viittasi erityisesti siihen politiikkaan, että pitäisi käsitellä tätä byrokratia-asiaa ja mietin, että mitä neuvosto tekee, voidakseen varmistaa, että tämä byrokratia todellakin minimoidaan ja työpaikkoja luodaan. E- Kiitokset. Kalker-ministeri, olkaa hyvä. Niin viittaisin Belgian puheenjohtajakauden ohjelmaan. On totta, että työllisyyskysymys kysymyksessä tässä vastauksessa niin olen, olen pohjautunut näihin rakenteellisiin kysymyksiin 2020-strategian ja suuntaviivojen pohjalta, mutta olette aivan oikeassa kylläkin. Meillä on Belgian puheenjohtajakauden ohjelmassa sarja toimia, joiden tar- tarko- tarkoituksena pienten ja keskisuurten yritysten ja mik- mikroyritysten kustannustasoa pitäisi vähentää ja näin voidaan sitten tutkailla uudelleen tätä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja myös yritysapua ja yritystukea. Monta kertaa nämä ovat niin monimutkaisia järjestelmiä, että pienten ja keskisuurten yritysten on niitä vaikea hakea. Belgian puheenjohtajakauden aikana asiasta vastaava ministeri keskittyy näihin kysymyksiin ja haluaa järjestää epävirallisen kokouksen asiasta. Ja siellä erityisesti puhutaan tästä hallinnollisesta taakasta ja hallinnollisista maksuista, jotka vaikeuttavat kovasti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa unionin alueella. Kiitokset. Kiitokset, eh, hyvä ministeri. Kelly on vetänyt kysymyksensä 15 pois. Ja seuraavaksi Andri Kiene eh, myös, koska hän ei ole paikalla. Ja seuraava kysymys 17. Howitt, syrjäinen vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistyminen on seuraava kysymys. Ja tämän meille esittelee sitten toinen henkilö, koska Hovit ei paikalla ole, mutta Shasten saa nyt vastata tähän kysymykseen. Olkaa hyvä. Le memorandum d'entente. Muistio, yhteisymmärrysmuistio, johon edustaja viittaa, muodostaa niin puhemies Tämä on tosiaan kysymys 17. Espanjan puheenjohtajavaltio on jatkanut direktiivin tutkintaa ja 7. kesäkuuta 2010 on otettu huomioon edistysraportti, jonka mukaan on syvällisesti tutkittava ehdotusta erityisesti sen soveltamisalan osalta ja aikataulun osalta toimeenpanon suhteen on taattava juridinen varmuus, oikeusvarmuus ja noudatettava subsidiariteettiperiaatetta. Ehdotus pitäisi hyväksyä artiklan 19 mukaisesti perustamissopimuksessa, jossa vaaditaan neuvoston yksimielisyyttä, jos direktiiviehdotuksessa pyritään saavuttamaan tiettyjä YK perusoikeussopimuksen, joka liittyy vammaisten oikeuksiin kohtia. Tämä menee Euroopan unionin toimivallan yli ja joka tapauksessa tällä hetkellä käytät keskustelut neuvostossa pyrkivät takaamaan yhteensopivuuden tämän yleissopimuksen kanssa, joka YKssa on kirjoitettu ja tässä pyritään jakamaan taakka myös tasapainoisesti yhtäältä talous, taloudellisten kustannusten välillä ja oikeuden estettävän pääsyn välillä. Ja me emme osaa näiden neuvottelujen aikataulua vielä tarkalleen kertoa. Kiitokset ministeri. Ja nyt rouva, voitte esittää lisäkysymyksen. Kysynyt siipen avalost. Próbáltam sastanut válasza alapján megérteni. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä yritin ymmärtää nyt paremmin, että millaisia argumentteja ja vasta-argumentteja neuvostossa on ollut vuodesta 2008 lähtien. Tämä kysymys on siis ollut niin kauan esityslistalla ja ensi vuonna parlamentti on sitten päättänyt tästä direktiiviehdotuksesta. Totta kai on olemassa kustannuksia, mutta myöskin vastuu on olemassa, kun ajatellaan YK yleissopimusta. Haluankin kysyä teiltä, herra Chester, että näettekö tässä mahdollisuuden sille, että lähitulevaisuudessa sen jälkeen, kun ehtoja on tässä analysoitu, kuitenkin olisi mahdollisuus päästä eteenpäin. Uskon, että tämä kriisi oli myöskin varoitus, varoitus siitä, että syrjinnän vastainen taistelu ja tasa-arvo ovat tärkeitä asioita, koska tämä on vaikuttanut tilannetta vielä entisestään. Kiitos lisäkysymyksestä. Chastel, voitte vastata. Puhemies, ymmärrän hyvin tämän teeman. Ja malttamattomuuden tulosten odottamisessa – keskustelut tietenkin vievät aikansa ja kyseessä on todella laaja-alainen sääntelykehys ja tarvitaan eurooppalainen hyväksyntä tämän direktiivin voimaan saattamiselle. Työryhmä, sosiaalikysymysten työryhmä neuvostossa on keskustellut Belgian puheenjohtajakaudella jo kahteen kertaan ja muitakin kokouksia on suunnitteilla, enkä mm, epäile, että tämä asia saataisiin päätetyksi Belgian puheenjohtajakaudella. Olen varma, että Unkari pyrkii sitten omalla puheenjohtajakaudellaan saattamaan sen loppuun. Kiitokset Chastel. Kysymykset 18, 19 ja 20, jotka meillä luettelussa on, ovat raukeavat siitä syystä, että niin esittäjät eivät ole täällä paikalla, joten tämä keskustelu pikapuoliin päättyy. Kiitän kovasti siitä, että saavuitte tänne, vaikka tässä nyt olosuhteet eivät olekaan olleet niin kovasti suotuisat. Ja, ja mutta ja, ja näyttää siltä, että puhemies ja neuvoston edustaja ovat täällä oikeastaan ainoina paikalla. Täällä ei näytä olevan yhtään eurokansan edustajaa, mutta eh, tietysti olisi mukavampi, että täällä nyt enemmän väkeä olisi myöhemmin paikalla. Joka tapauksessa kiitokset herra Chastel teille siitä, että saavuitte tänne ja vastasitte näihin kysymyksiin hyvin tehokkaasti. Ja haluaisin kuitenkin huomauttaa teille, että aika harvoin näin on, että kysymyksiä näin paljon vedetään pois. Aika use, yleensä kuitenkin kysymyksiin esitetään vielä jatkokysymyksiä ja täällä on väkeä enemmän paikalla. Nyt näihin erityisolosuhteisiin siis vetoan. Näin hyvät kollegat, huomauttaisin, että keskustelu nyt päättyy. Seuraava keskustelu on 23. syyskuuta eli huomenna kello, kello 10 kello 12. Esityslista on olemassa parlamentin eh, verkkosivuilla. Ja nyt päätän keskustelun. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa myös neuvoston ystävillemme.